Possiamo iniziare i nostri lavori. Voimmeko aloittaa työmme tässä suuressa salissa, jossa olemme hiukan hajallamme. Esitys Esityslista luonnos on teille jaettu jo 13. heinäkuuta. Tänään meillä on oikeastaan vain yksi tärkeä tehtävä. Äänestämme meille kuuluvasta osasta budjettia. Ja haluaisin pyytää koordinaattoreita, voisimmeko heti valiokunnan kokouksen jälkeen pitää koordinaattorien kokouksen niin, että voisimme nopeasti käsitellä muutamia tärkeitä kysymyksiä ja yritämme sitten päättää kokouksen ennen kello 13.15 niin, että tulkit pääsevät pois. Jos ei kukaan vastusta, niin sitten esityslista on hyväksytty ja ennen kuin menemme äänestämään, niin haluan muistuttaa teitä siitä, että pian meidän äh, valtuuskunnamme aikoo vierailla Italiassa. Olemme tätä äh, vierailuja suunnitelleet pitkään ja tässä tervehdin myös varapuheenjohtajaa ja se järjestetään 19-21. lokakuuta. Eh, meidän pitää sille saada vielä lupa, mutta eh, epäilemättä sen luvan saamme. Eh, ohjelmassa on tapaaminen Italian tasavallan presidentin kanssa. Hän on ollut myöskin tämän valiokunnan puheenjohtaja, kuten tiedätte. Tuo tapaaminen on 21. lokakuuta aamulla ja aloitamme vierailun 19. päivä lokakuuta, emme Roomassa vaan Firenzessä, koska haluamme vierailla Euroopan yliopistoinstituutissa. Olen jo puhunut sen puheenjohtajan kanssa ja tulemme tapaamaan opiskelijoita ja mahdollisesti myöskin opettajia instituutti on myöskin kutsunut meidät syömään itse instituutissa, joka on erittäin kauniissa paikassa, josta on kaunis näköala Firenzeen. Ja toivottavasti ilma on myöskin kaunis silloin sitten. Torstaina 20. päivä aamulla matkustamme Roomaan ja tapaamme siellä Eurooppa-asiain valiokunnat parlamentista ja senaatista ja sitten eh, iltapäivällä tapaamme useampia ministeriä ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Todennäköistä on, että perjantaina 21. päivä tapaamme eh, perustuslakituomioistuimen jäseniä, ja ainakin sen puheenjohtajan. Ja sitten meillä on tasavallan presidentin tapaaminen ja sitten katsomme, onko mahdollista sinä päivänä tai edellisenä päivänä järjestää siis tapaamisia myös niin kutsutun kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ähm, valtuuskunnassa on puheenjohtaja, kolme jäsentä EPPstä, kaksi jäsentä SND-ryhmästä ja yksi jäsen Aldesta, Vihreistä, ECRstä ja EFDstä. En tiedä, onko meille jo ilmoitettu matkalle lähtijät kyllä joitakin henkilöitä on jo eh, ilmoitettu, mutta EPP ei ole vielä ilmoittanut. Mendes. Non è disponibile, ecco, Mendes no, no, non è disponibile per, per, per il no- En voi antaa teille tänään näitä nimiä. Järjestämme kokouksen ensi viikolla. hyvä on, sanoi puheenjohtaja. Se riittää kyllä sosiaalidemokraateista meillä on kuultu Guerrero, ja onnittelemme heitä tässä samalla. Ja lisäksi äh, Aldesta tulee Martin David, äh, Duff, Hefner vihreistä. Ja sitten en tiedä muista ryhmistä, kuka on tulossa. Pyytäisin saada nimet mahdollisimman pian. Tässä kaikki tiedotusasiat ja sitten voimme varmaankin mennä äänestämään tästä budjettiluonnoksesta. Ensin meidän on äänestettävä näistä tarkistuksista ja sitten parlamentin kannasta äh, meidän lausunnostamme tähän budjettiluonnokseen. Jos kollegamme Saudargas haluaa kertoa jotain sanoa mielipiteensä tai kommenttinsa, niin hänellä on nyt puheenvuoro. E, Ihan lyhyesti. Ihan lyhyesti haluaisin sanoa, että emme kykene lisäämään rahoitusta nykyoloissa. Tulkit toteavat, että tekniikassa jonkinlaista hämminkiä. Ar, ar, ar girdite, viskas gerai? O. Gerbiamas pirmininkė, e, e, labai trumpai noriu tik tai pasakyti, kadangi. Na? E, no? Yes, that's right, that's Turi. Okay. Labai. Pakinoko. Vai onko? Olen iloinen, että voin puhua äidin kieltäni täällä kokouksessa, joten ihan lyhyesti sanoisin, että että nykyisissä talousoloissa emme voi suuria korotuksia voi odottaa, mutta meidän täytyy kiinnittää huomiota symbolisiin alueisiin, jotka vaativat suurinta huomiota. Olemme tyytyväisiä, että kollegoiden keskuudessa vallitsee konsensus ja kykenin ottamaan huomioon kollegoiden ehdotuksista suurimman osan yhtä lukunottamatta, jossa kieli oli mielestäni liian kovaa. Toivottavasti kollegat tukevat tätä mietintöä. Bene. Qualcuno... Hyvä on. Haluaako joku puheenvuoron? En näe täällä puheenvuoropyyntöjä, joten voimme mennä äänestykseen. Äh, budjettitarkistuksista kaikki pääluokat. Meillä on yhdeksän tarkistusta. Ne on, ovat usea, ne ovat useammilta jäseniltä, mutta esittelijä kannattaa niitä kaikkia. Voimmeko äänestää yhtenä ryhmänä vai pitääkö äänestää erikseen? Äänestetään erikseen. Hyvä on. Ää, äh, ensinnäkin tarkistus Gurmailta ja Guerrerolta puolesta. Vastaan tyhjää Äh, sitten tarkistus 6956 myöskin Gurmailta ja Guerrerolta äh, puolesta vastaan. Neljä, viisi vasta ääntä. Muut puolesta hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 6959 sitä Gurmailta ja Guerrerolta Tämä on rauennut, koska... Ah, ei. Siis 6959 puolesta vastaan. Hyväksytty kaksi vastaääntä. Ja siis 6950 raukeaa. Sitten äänestämme tarkistuksesta 6951 esittelijältä puolesta. Vastaan. Kolme vastaääntä. Hyväksytty. Tarkistus 6954 Hefneriltä puolesta. Vastaan. Ei vasta ääniä hyväksytty. Tarkistus 6952 esittelijältä puolesta. Vastaan. Kolme vastaääntä. Muut puolesta, eli hyväksytty. Tarkistus 6955 Hefneriltä puolesta vastaan. Kolme vastaääntä, muut puolesta, eli hyväksytty. Sitten tarkistus 6953 Guerrerolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi vastaääntä. Sitten äänestämme tarkistuksista lausuntoon. Tarkistus 1 jätemältä puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 2 Guerrerolta puolesta vastaan Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhj- vastaan. Viisi vasta ääntä hyväksytty. Voimme nyt sitten mennä lopulliseen äänestykseen, lopuäänestykseen näin muutettusta lausunnosta puolesta vastaan. On hyväksytty 16 puolesta, kolme vastaan. Ei laisinkaan tyhjiä. Hyvä. Olemme nyt oikeastaan melkein päättäneet tämän ylimääräisen valiokuntakokouksen, paitsi että voin sanoa, että 19. syyskuuta tapaamme kello 15 eteenpäin ja kello 18.30 ja sitten 5. lokakuuta kello 9 kello 12.30 kummalla kerralla Brysselissä. Kokous on päättynyt. Pyydän, että koordinaattorit jäävät saliin.